E, sprostowanie. Właściwa kom... Oi, oikaisu. Asiasta vastaava valiokunta lähetti seuraavan oikaisun, jonka parlamentti on hyväksynyt. Oikaisu kuuluu seuraavasti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 23. huhtikuuta e, kuluttajaluotoista ja koskee myös asiaa koskevan neuvoston direktiiviä 260 artiklan mukaan tämä oikaisu lähdettä, äh, sitä, sitä pidetään vahvistettuna, ellei poliittinen ryhmä tai 40 jäsentä vähintään vaadi siitä äänestystä. Oikaisu on myös Euroopan parlamentin sivuilla. Kiitoksia paljon. Nobody's listening now. <laughs>